kun aloitamme äänestykset. Minulla on kaksi ilmoitusasiaa ja toivoisin, että kiinnitätte huomioon näihin ilmoitusasioihin. Ensimmäinen liittyy Taivanin maanjäristyksiin. Tämän täysistunnon aluksi me muistamme voimakkaan maanjäristyksen uhreja Taivanissa eilen. Jotkut uhrit ovat edelleen kadoksissa – me toivomme uhreille, heidän perheilleen ja niille, jotka pyrkivät kellon ympäri auttamaan kaikkiaan, kaikkia voimia tämän luonnonkatastrofin jälkeen. Toinen ilmoitusasia. Toimivaltaiset Ranskan